Työjärjestyksen säännön 166 mukaisesti olen päättänyt määrätä seuraamuksia jäsenille Korvin Mikke ja Buonanno, koska he ovat häirinneet 7. kesäkuuta ja 8. syyskuuta sekä 6. ja 7. lokakuuta täysistunnon, täysistun kulkua. He, heidät määrätään menettämään päivärahansa kymmenen päivän aikaiseksi ja ajaksi ja sen lisäksi he eivät saa osallistua parlamentin ja sen elinten toimintaan kymmenen päivän aikana. Päätökseni on ilmoitettu asianomaisille jäsenille viime viikolla ja sitä edeltävällä viikolla. Jäsenet Korvin Mikke ja Vuonanno ovat työjärjestyksen säännön 167 mukaisesti esittäneet valituksen tätä päätöstä vastaan. Puhemiehistö päättää näistä valituksista tänä iltana. Menettelyn kannalta se tarkoittaa sitä, että puhemiehistö voi kumota minun päätökseni tai vahvistaa sen. Me ilmoitamme puhemiestön päätöksestä välittömästi ja siinä tapauksessa päätöstä ei kumota, seuraamus pannaan, pannaan täytäntöön. Olisiko teillä tästä aiheesta sanottavaa vai muusta aiheesta? Eli muusta aiheesta siis, no silloin otamme puheenvuoronne vasta myöhemmin.